Uh, I would like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää jäseniä kysymyksistä ja komission jäsen ehdokastaan vastauksista. Komission jäsen ehdokkaalla on nyt aikaa lyhyttä loppulausuntoa varten, enintään viisi minuuttia. Voitte ehkä käyttää muutaman minuutin enemmänkin, koska olemme olleet oikein kurinalaisia tähän mennessä ajankäytössä. Jos haluatte, niin voitte nyt palata joihinkin aihealueisiin tai kysymyksiin, joihin ette aikaisemmin ehtinyt vastata. Hyvä komission ja sen ehdokas, olkaa hyvä. Loppu sanat. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, members... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös valiokunnan jäsenet. Olen kiitollinen teille tästä käydystä kuulemistilaisuudesta. Toivottavasti teillä on tunne, että pystytte kysymään haluamme ne kysymykset. Minulle luvattiin oikeudenmukainen, reilu kuulemistilaisuus ja niin osoittautui olevan. Ja toivottavasti pystytte kysymään, mitä halusitte. Olen nyt laittanut merkille näitä toistuvia teemoja kysymyksissä. Harkitsen tarkasti sanottua ja jatkotoimia tulee niillä alueilla, joista sanoin, että tulee. Ihan tästä tämän salkkuni osalta haluan käydä läpi prioriteetit ja painottaa niitä asioita, joita suunnittelemme tekeväni. Ja toivottavasti ne sopivat yhteen sen kanssa, mitä te sanoitte. Ensimmäiseksi toimeenpanon osalta saattaa valmiiksi edeltäjäni aloittama työ ja tämän valiokunnan aloittama työ, että saadaan palautettua vakausrahoitus sektorille. Toivottavasti siihen pystyy käyttämään energiaa paljon, että säännöstä saadaan todellisuutta, oliko se sitten pankkiunionista, MIFIDistä, CRD4, kaikilla aloilla. Tästä kokouksesta sain sen tunteen, että enemmistö teistä haluaa, että tämän työn saatan loppuun. Ja haluatte, että Euroopan parlamentti on edelleen tässä prosessissa mukana. Ja se onkin nimenomainen aikomuksen, että molemmat tehdään. Arviointi, tarkastelu ja toimeenpano ovat tärkeitä. Tämä esitettiin aiemminkin. Ei ole mitään järkeä yleis- yhteisissä säännössä, jos niitä ei toimeenpanna, mutta täytyy olla myös valmis arvioimaan uudelleen sääntöjä prosessin aikana. Täytyy myös olla valppaina, että otamme huomioon mahdolliset uudet riskilähteet, joiden osalta tehdään työtä jo nyt, pankkirakenneuudistus, jotta tähän liian suuria sortumaan ongelma voidaan tarttua, mutta myös sitten keisiratkaisu niillä aloilla, muissa rahoituslaitoksilla, jotka eivät ole pankkeja. Tässä on G20-mandaatti. Ekon valiokunnalla on selkeä näkemys myös, että täytyy varmistaa, että sääntöjä voidaan saamattomasti soveltaa nopeasti etenevillä kansainvälisillä markkinoilla. Eli yhteen johtopäätöksen, että täytyy olla selkeät kansainväliset standardit, tehdä työtä sisäisten sääntöjemme kanssa ja tarkistaa ne ja sitten sopia toistamme säännöistä ja panna surmivaihde silmään Yhdysvaltain kanssa ja rahoitusala on tietysti tytärsopimuksen olennainen osa. Kuluttajien osalta on tullut esille monia näkökohtia siitä, miten kuluttajat ovat tärkeällä sijalla rahoituspalveluiden käyttäjät niin, että täytyy vahvemmin painottaa kuluttajia niitä, jotka rahoituspalveluja käyttävät. Olen samaa mieltä siitä. Yksi tapa aloittaa saattaisi olla saada kuluttajajärjestöt yhteen, keskustella heidän kanssaan, miten rahoitusmarkkinat saadaan toimimaan paremmin myös pankkialalla. Jos tämä saa vastakaivua, niin valiokunta tulisi mukaan tähän työhön. Ja sitten toinen teema oli työpaikkojen kasvun tärkeys. Ja suurin uhkavakaudelle, ja tiedän miten tärkeä vakaus on monille ihmisille täällä, niin suurin uhkavakaudelle mielestäni on alhainen kasvu ja korkea työttömyys. Emme voi ajatella sääntelyä täysin kasvusta erillään, mutta monilla aloitteilla, joita päämark- pääomamarkkinaunionin osalta on esitetty, niin voidaan saada pääomamarkkinat kaikissa 28 jäsenvaltiossa osaksi koko taloutta järkevällä tavalla. Ja 28 painotin. Tässä haluan tehdä yhteistyötä kanssanne ja kehittää ajattelutapajamme yhdessä. Lyhyemmällä aikavälillä, kuten puhuttiin, niin fokukseni tällä alalla on Jean-Claude Junckerin auttaminen, että hän voi esittää 30 miljardin investointisuunnitelmansa ja katsotaan, että miten osana sitä voidaan sitten katsoa, että rahoitusala esittää oman osansa. Sitten asia, joka liittyy rajoituspalveluihin, mutta myös minuun, joka on avoimuuskysymys. Käsitteen avoimuus on keskeinen sille, että rajoitusmarkkinat toimivat asianmukaisella tavalla, mutta se on keskeistä myös siinä, että että tämä suhde, joka minulla on teidän kanssanne, toimii asianmukaisella tavalla sisältöisesti. Voimme aika ajoin olla eri mieltä, mutta toivon, että emme ole koskaan eri mieltä siitä, että ne olisi saanut aikaan tuloksia keskinäisessä luottamuksessa ja kunnioituksessa ja avoimuudessa. Tämän kuulemisen aikana mielestäni tullut selväksi se, että kuvailisin itseäni eurooppalaiseksi konsensushakuiseksi, pragmaattiseksi poliitikoksi. Olen tekijä, en ole kovin suuri puhuja. Niin, mutta kaikki mitä nyt on puhuttu melkein kolmen tunnin aikana iltapäivällä ja kaikki mitä olen pyrkinyt saavuttamaan politiikassa on ollut sen ansiota, että olen yrittänyt tehdä yhteistyötä kollegoiden, virkamiesten kanssa, eri poliittisten puolueiden kollegoiden kanssa. Ja haluan vakuuttaa, että samaan henkeen haluan toimia teidän kanssanne. Johtopäätöksenä meillä kaikilla on hyvin raskas vastuu nyt ratkaisevalla hetkellä mantereemme historiassa. Euroopan kansalaiset haluavat, että asiat muuttuvat parempaan. Ja mielestäni yhdessä alallamme voimme olla tässä prosessissa näyttelemässä osaa. Toivottavasti minulla tulee mahdollisuus tehdä yhteistyötä kanssani, josta tämä vastuu voidaan täyttää yhdessä. Jotta teemme oman osamme varmistaessamme, että meillä on rahoituspalveluala, jota säännellään asianmukaisesti, joka toimii niin, että se puolustaa kaikkien intressejä ja tarjoaa selkärankaa kasvavalle taloudelle, jonka myötä voimme tarttua ydinhaasteisiin, että saamme työpaikkoja, autamme kansalaisia takaisin töihin ja se puolestaan sitten sitten rakentaa heidän luottamustaan meihin ja Euroopan toimielimiin ja sementoi Euroopan unionin positiivisena heidän tunteisiinsa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Commissioner Designate. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. Koordinaattorinen kokous pidetään suljetuin oviin ja siellä arvioidaan tätä kuulemista puoli kuudesta seitsemän pidemmän koordinaattorinen kokouksen ja halusin tervehtiä Sharon Bowlesia. Hän on edeltäjäni niin hän on tuolla. Hei, hei vaan Sharon ja kiitoksia vielä Jonathan Hillille ja teille kaikille. Kokous on päättynyt.